Dear colleagues, good morning. No niin, parhaat kollegat, oikein hyvää huomenta. Hallo, guten morgen, liebe... Hyvää huomenta, parhaat kollegat. Meillä on tänään koko joukko asioita esityslistalla, siksi ehdotankin, että aloitamme ja ryhdymme töihin. Aivan ensin meidän täytyy hyväksyä tämän päivän esityslista. Rouva Andreasenilla on tähän liittyen puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Eh, I would like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pyytää, että esityslistalle tänään lisättäisiin keskustelu minun nimityksestäni valiokunnan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Tämä liittyy James Kairin tekemiin kommentteihin, jotka olivat eh, ikäviä, jotka vaikuttivat äänestykseen nimityksestäni. Kiitos. Ja der Antrag von der Frau Andrea. Rouva Andreasen on pyytänyt, että esityslistaa muutettaisiin. poliittiset ryhmät voivat nyt vastata tähän. Inge Kressle ensin. Arvoisa kollega Andreasen, minähän nyt oikeastaan halua äh, kiistaan teidän ja kollega Gajerin välillä puuttua, mutta haluaisin kyllä sanoa, ettei tästä ole mitään hyötyä ja siksi todella suosittaisin, että tällaiseen ei ryhdyttäisi. On mukava, jos haluatte pidentää tätä asiaa, mutta en usko, että se on hyvä ajatus. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tähän liittyen? Herra Geier. Ja. <clears throat> Niin. Mitä tähän menettelyyn tulee, olen kertonut kantani jo koordinaattorien kokouksessa voin sen nyt tässä toistaa. On aivan totta, että minun, minä ehkä hieman kiihdyin turhaan ja viittasin itse asiassa väärin tietoihin. Se, mitä kollega sanoi siitä, että tämä olisi vaikuttanut äänestystulokseen, sitä minun on vaikea sanoa, mutta muistan, että monet poliittiset ryhmät totesivat, että tukisivat teidän ehdokkuuttanne erityisesti siitä syystä, että taustalla on Dontin laskentajärjestelmä ja teidän ryhmänne oli siis vuorossa ensimmäisenä. En tiedä, olisinko minä pystynyt kollega Kreslen mieleen tässä vaikuttamaan. Vaikea uskoa. Siihen hän voi vastata itse. Onko muita puheenvuoropyyntöjä, herra Mylder? Olen aina valmis keskustelemaan mistä tahansa, mutta enpä usko, että ylimääräinen keskustelu voisi vaikuttaa siihen, kun äänestimme salaisesti ja äänestyksen tulos oli aivan selvä. Jos menettelyssä on mitään väärää, minä en kyllä näe mitään väärää siinä, niin toki sitä voidaan valittaa. Mutta en usko, että äänestystulosta voidaan muuttaa ja kumota. Is there any other... Onko muilla poliittisilla ryhmillä puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä, herra Harton. Kiitos puheenjohtaja. Minua kyllä yllättää kovasti se, että minulle annettiin äänestyslippu, mutta en saanut äänestää. Se oli mielestäni erittäin hämmentävää. Haluan sen merkittävän merkityksi ylös. Kollega, minun tietääkseni te ette ollut ääni oikeutettu, koska ryhmällänne oli jo edustusto äänestyksessä. Siksi tällä vielä äänestyksen aikana katsottiin, että ainoastaan äänioikeutetut jäsenet saivat äänestää. Teidän ryhmänne potti oli jo täynnä. Ja kollegathan olivat äänten laskijoina, joten tämä menettely toimi aivan sääntöjen mukaan. Muita puheenvuoropyyntöjä poliittisilta ryhmiltä ei ole, joten äänestetäänpä nyt tästä Rova Andreassenin pyynnöstä. Otetaanko tämä kysymys vielä esityslistalle puolesta? Voimmeko äänestää ihan avoimesti tästä? Ah, Äänestetään koneäänestyksellä. So, vote is open. Äänestys on alkanut. also von, äh, Sitoutumattomista ainoastaan yksi henkilö on äänioikeutettu. No niin, äänestys on nyt siis käynnissä. Vote is open. Everybody voted. Äänestys on päättynyt, jos kaikki ovat äänestäneet. Kyllä. No tässä on tämä äänestystulos. 17 ääntä, yksi puolesta, 15 vastaan, yksi tyhjä, eli esityslistaa ei muuteta. Esityslista voidaan siis tällaisenaan hyväksyä, jos siihen ei ole muita muutosehdotuksia. Ei, joten esityslista on hyväksytty. Seuraava esityslistan kohta pöytäkirjan hyväksyminen. Täällä on viittaus kyseiseen pöytäkirjaan. Siihen ei huomioita ole esitetty, joten nyt voimmekin siirtyä esityslistalla eteenpäin esityslistan kohtaan neljä. Kyseessä on tilintarkastustuomioistuimen uuden jäsenen nimittäminen ja toivotankin tervetulleeksi valiokuntamme kuultavaksi herra mm, Baudilio Tomemurusan. Tervetuloa. Esittelijä on kollegamme Ines Ajala Sender. Olemme päättäneet toimia niin, että ehdokas mm, Muguruza saa ensin esittäytyä meille ja tämän jälkeen esittelijä voi esittää joitain kysymyksiä ja tämän jälkeen ehdokas saa vastata ja myös muilla jäsenillä on sitten tilaisuus esittää kysymyksiä. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi ja nyt saatte esittäytyä ja voitte käyttää sitä mikrofonia siinä vasemmalla puolellanne. No kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minulle on kunnia saada esiintyä täällä Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnassa. Olen Espanjan hallituksen ehdokas tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Teillä kaikilla on ansioluetteloni sekä myös vastaukseni kysymyksiinne käytössänne. Siksi haluaisin käyttää muutaman minuutin aikaanne, aikaani tässä vielä kuvaillakseni äh, koulutustani ja äh, ammattiuraani, joka mielestäni on minut valmistanut hyvin tähän tehtävään. Sinä vuonna, kun päätin, valmistuin oikeustieteellisestä tiedekunnasta, osallistuin virkakilpailuun ja minusta tuli tarkastaja valtion virastoon. Ja tämän jälkeen olin hyvin mukana tässä koko budjetti budjetti- ja tilintarkastusjärjestelmässä. Ja ylipäätään olen tutustunut tilintarkastusjärjestelmään erityisesti muun muassa verotuksen kautta, kuten yritysverotus, johon olen syventynyt urallani. Samoin olen ollut mukana valmistelemassa merkittäviä uudistuksia, mitä tulee talouskomitean toimintaan Espanjassa. Samoin äh, minä olin valtiovarainministeriön stipendiaattina opiskelemassa Yhdysvallassa ja olen myös äh, yliopistossa Espanjassa ää, äh, toiminut opettajana. Olen ollut mukana työssä, jossa on erilaisia valituksia, joita on valtionvarainhallintaan tullut käsitelty. Toimin myös pääministerin avustajana ja näin tätä kautta hallituksen talouskomiteassa. Ja olin pääministerin avustajana erityisesti juuri budjettipolitiikan alalla sekä valtion talousarviosuunnittelussa. Tuona aikana muun muassa euro otettiin käyttöön ja Espanja, Espanjan hallituksen toimet äh, keskittyivät erityisesti Maastrichtin kriteerien täyttämiseen sekä budjettivakauden saavuttamiseen. Osallistuin myös valmisteluun ja neuvotteluihin, mitä tulee Espanjan kantaan Euroopan unionin 2006 rahoitusnäkymiin. Ja näin kyllä tutustuin yhteisön talousarvioon hyvin. Sitten toimin televiestinnästä ja tietoliikenteestä vastaavana valtiosihteerinä 2002 ja tuolloin hyväksyin myös tämän budjetin. Ja vuodesta 2004 olen toiminut kansanedustajana Espanjassa. Olen erityisesti keskittynyt budjettikysymyksiin valtiovarain valiokunnassa muun muassa ja olen ollut oman parlamenttiryhmäni puhetorvi myös budjettivaliokunnassa. Kaiken kaikkiaan voin todeta, että olen toiminut julkisissa, julkisissa viroissa virkamiehenä, ja sitten parlamentin jäsenenä 25 vuotta. Olen erityisesti julkisen varankäyttöön sekä budjettiin keskittynyt tuloihin ja menoihin ja niiden tasapainoon. Minä uskon, että koulutukseni ja myös ammattikokemukseni voi antaa minulle pätevyyden tähän tehtävään tilintarkastustuomioistuimessa unionin sopimusten mukaisesti. Ja puheenjohtaja, ennen kuin tässä lopetan, haluaisin vielä lyhyesti viitata tilintarkastustuomioistuimen vastuuseen ja toimialaan juuri nykyaikana. Me elämme talous- ja rahoitus- ja budjettikriisin aikoja ja julkiset varat vähenevät ja kansalaiset kyllä odottavat hyvin paljon julkiselta vallalta. Ja tällä hetkellä meidän on toimittava erittäin tiukasti, tehokkaasti varojen hallinnassa. Samalla kuitenkin avoimuus, vastuullisuus, tilien vakaus ja tasapaino ovat äärimmäisen tärkeitä. Tilintarkastus tuomioistuimen jäsenet ovat täysin riippumattomia ja minun mielestäni he voivat toimissaan lisätä kansalaisten luottamusta siihen, että heidän varojaan hallinnoidaan korrektilla ja oikealla tavalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Gracias. Kiitoksia teille, herra Tomi Mugurussa, tästä. Ja nyt esittelijämme saa vielä puheenvuoron. Rova Ajala Sender, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa herra Tome Mugurussa tähän talousarvion valvontavaliokuntaan. Tällä hetkellä ymmärrämme, että olette hyvin vaikeassa tilanteessa. Ja ensimmäistä kertaa täällä Euroopan parlamentissa, kun hallitus on aivan laillisesti nimittänyt ehdokkaan, kanssa, joka on äh, läpäissyt tarkastuksen ja tutkinnan ja joka on hyväksytty Euroopan parlamentin ähm, äh, täysistunnon, niin äh, kyllä kaikkein tärkeintä meille on juuri riippumattomuus, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten riippumattomuus niin kuin kaikkialla muuallakin hallinnossa, mutta erityisesti tietenkin myös omassa kotimaassa. Ja todella siis hallitus veti tämän ehdokkaansa nyt pois, koska epäilimme riippumattomuutta ja nyt te olette uusi ehdokas ja koko teidän profiilinne osoittaa, että aivan epäilemättä niin kuin ansioluettelostanne näkyy, olette hyvin pätevä tähän työhön. Mutta tässä on edelleen tämä sama ongelma, teidän riippumattomuutenne. Niin kuin varmaan arvasittekin, kysymme teiltä tätä. Voisitteko selittää meille, miksi tämä muutos, eh, henkilövaihdosehdotus tehtiin ja mitä tulee teidän eh, ehdokkuuteenne, niin voisitte ehkä tätä meille vielä kuvailla. Sitten toinen asia aivan äh, objektiivisesti katsottuna te vaikutatte ähm, tai te olette ollut paitsi puolueenne, äh, kansanpuolueen äh, kansanedustaja, kaikkihan me olemme kuuluneet johonkin poliittisiin puolueisiin, mutta te olette kuulunut jopa puheenjohtajistoon ja lähes puolet palkastanne, palkkiostanne, jota tällä hetkellä ansaitsette, tulee juuri tästä työstänne. Ja tässä tietenkin nyt ehkä näitä ensimmäisiä kysymyksiä, niin olette myös äh, saanut äh, tällaisesta äh, think tankista suuria palkkioita. Ja minä haluaisin, että te tässä kuvailisitte meille vielä todella sitä, että oletteko riippumaton. Lisäksi te olette valmistellut kansanpuolueen oman puolueenne kaksi viimeistä vaaliohjelmaa. Te olette tunnettu tästä, eli te olette paitsi poliittisen puheenjohtajiston tunnettu kasvo, te olette myös kehittänyt puolueenne ohjelmaa, poliittista ohjelmaa. Ja jossakin, jostakin lehdestä luin, että myös taloudellinen linja on ollut pitkälti teidän käsialanne. No, tätä, tämä nyt oli tietenkin jostain lehdestä, eli eihän niihin aina voi luottaa. Mitä tulee taustanne? Te totesitte, että teillä on hyvä pätevyys, mutta professori Varea, joka oli henkilö, joka pääministeri Asnarin kaudella valmisteli siirtymisen euroon, niin sitten tietyllä hetkellä, kun kaikki valmistelutyöt olivat jo hyvin pitkällä, niin äh, teidät nimitettiinkin hänen tilalleen ja itse asiassa kuultiin, että herra Varea oli ehkä tuolloin vähän liiankin itsenäinen toimija, joten että Asnar halusi äh, tilalle jonkun äh, mieleisemmän henkilön. No, tämä Red S-ohjelma tietenkin Espanjassa, joka edistää tietoyhteiskuntaa, on teidän merkittävä se saavutuksenne ja mitä tulee sitten sen toimintaan, niin on itse asiassa todettu, että Red Esin koko budjettia ei oltu toteutettu oikealla tavalla, eikä ainakaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Ja tästä oli epäilyksiä juuri mitä tulee sen rahoitukseen ja suunnitteluun. Ja tietenkin on hyvin tärkeää, että tulevaisuudessa kun te teette tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia ja tutkimuksia, niin juuri teidän avoimuutenne ja läpinäkyvyys toimissanne on meille äärimmäisen tärkeää. Sitten vielä kysymys. Tässä kyselykaavakkeessa Euroopan parlamentti toimi elimenä aina kysyy, että mitä tapahtuisi siinä tapauksessa, että Euroopan parlamentti, tämä valtuus, valiokunta eh, hylkäisi ehdokkuutenne. Tämä on meidän viimeinen kysymyksemme. Ja Euroopan parlamentin kanta toimielimenä, jossa kansalaisten suoraan vaaleilla valitsemat edustajat tekevät päätöksiä, niin tätä päätöstä varmaan pitäisi kunnioittaa, mutta te vastaatte, että vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämisiin ja tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen, niin teidän vastauksenne on hiukan epätyydyttävä. Teidän edeltäjäehdokkaanne totesi, että kyllä siinä tapauksessa, että parlamentti ei minua hyväksyisi, minä vetäytyisin ehdokkuudesta. Mutta te vastauksessanne ette vastaa suoraan. Vastaatte tavalla, että jos Euroopan parlamentti antaisi kielteisen lausunnon ammattipätevyydestä, niin pyytäisin Espanjan hallitusta arvioimaan uudelleen nimittämistäni. Eli mitä te tällä tarkoitatte? Tässä mielestäni jälleen kerran riippumattomuutenne on hieman kyseenalainen. Eli ettekö te hyväksyisi Euroopan parlamentin päätöstä? Kiitos. Ja, vielen Dank, äh, Frau Berichterstatterin. Paljon kiitoksia, hyvä esittelijä Ajala Sender, näistä äh, kysymyksistä. Nyt voin pyytää herra Tome Mugurusa vastaamaan suoraan näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Muchas gracias, eh, eh, señor. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä koko joukko kysymyksiä, joita Rova Ajala Sender minulle esitti. Yritän tässä nyt yksityiskohtaisesti vastata niihin. Niin, että jos tässä on jotain epäselvyyttä jäänyt, niin yritän sitä selventää ja jos sitä jää puheenvuoron jälkeen, niin pyydän, että kysytte vielä uudestaan. Ensinnä viittasitte riippumattomuuteeni, koska äh, siis tilintarkastustuomioistuimen mahdollisena jäsenenä on aivan ilmeistä, että että sitoutuisin tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä yksin omaan tilintarkastustuomioistuimen sääntöihin, joka vaatii täydelli- jotka vaativat täydellistä riippumattomuutta, niin kuin sopimuksessakin todetaan. Ja tämä aivan eh, ilmeisesti ja ehdottomasti olisi täydellinen sitoutuminen myös minun puoleltani. Riippumattomuus on riippumattomuutta toimessa, ja minun tapauksessani kun katsotaan ensinnäkin koulutustani, eli ylipäätään valmistautumistani tähän ammattiuraani, kaiken kaikkiaan olen äh, sitä mieltä, että tintastuomioistuimen toimi on tekninen toimi, johon liittyy ihan teknisiä sääntöjä ja parametreja. Ja tintastuomioistuimen palvelut valmistelevat tämän teknisen työn myös sääntöjen mukaan. Ja mitä sitten tulee tilintarkastustuomioistuimen jäsenten pätevyyteen ja tietenkin kaikkiin sääntöihin, niin näiden kauttahan pyritään juuri riippumattomuus varmistamaan. Ja kun katsotaan minun taustaani ja ihan käytännön töitä, niin esimerkiksi kun olen urani aikana budjettia paitsi valmistellut niin, ja täytäntöön pannut, niin uskon, että tässä riippumattomuudessa kyllä onnistuisin. Ja te kysytte minulta mielipidettä, mitä tulee itse asiassa sellaisiin tilanteisiin, ähm, joista minä en tiedä mitään, koska Espanjan hallitus siis veti pois ehdokkaansa ja esitti uutta ehdokasta minua itseäni tämän poisvedetyn ehdokkaan tilalle. Tiedän, että tämä, on, tämä oli varsin kiistanalainen tapaus jopa tässä valiokunnassa itsessään, mutta en minä kyllä voi puhua Espanjan hallituksen nimissä tästä, miksi tapahtui mitä tapahtui. En voi myöskään ilmaista mielipidettäni muista henkilöistä. Te viittasitte puheenvuorossanne herra Koronan, professoriin, espanjalaiseen akateemikkoon, jota kovasti kunnioitan ja jonka olen tuntenut jo 20 vuoden ajan, mutta minä pyytäisin talousarvion valvontavaliokunnalta, että minua arvioitaisiin oman ammattiurani, koulutukseni, kokemukseni pohjalta. On aivan ilmeistä, että en tässä tilanteessa voi mitenkään esittää huomioita muista henkilöistä. Se, että olen ollut PPn, Espanjan kansanpuolueen puheenjohtajiston jäsen, on täysin julkinen tieto. Sen olen itsekin kirjannut vastauksiini. Ja mm, sitten täällä on kysytty minulta, siitä, että jos minut nimitettäisiin tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, niin tietenkin luopuisin välittömästi kaikista sitoumuksistani ja kaikista äh, äh, ja mm, yhteydestäni kansanpuolueeseen siinä mielessä, että eroaisin myös Espanjan parlamentista. Äh, näinhän säännötkin vaativat. Joten minun kaikki tietämykseni ja taitoni tulisivat yksin omaan tilintarkastustuomioistuimen palvelukseen ja käyttöön. Te mainitsitte sen, että olin Faessin tällaisen poliittisen säätiön puheenjohtaja. Niin, minä olin Faessin pääsihteeri 2000-2004 välisenä aikana. Tuolloin järjestäydyttiin uudelleen ja vuodesta 2004 olen ollut ihan rivijäsen. Tässä säätiössä en ole ollut minkäännäköisessä hallinnollisessa vastuussa ja sillä on oma pääsihteerinsä sekä pääjohtajansa aivan erikseen. Olin myös tämän oli myös todella, niin kuin todettiin, hallituksen talouskomitean johtajana 2004 ja sitten todella tulin tähän toimeeni niin professori Varean jälkeen, niin kuin viittasitte. Professori Varea on äh, paitsi hän on ollut paitsi akateeminen ura, hän on ollut valtiosihteerinä, hän on hyvin tunnettu henkilö maassamme. Ja tuolloin toteutettiin uudelleen järjestelyjä sen suhteen, miten pääministerin eri avustajia uudelleen järjestettiin ja perustettiin erilaisia tahoja, toimistoja, jotka tukivat pääministerin tehtäviä. Te viittasitte todella professori Varean, jonka myös tunnette ja Espanjan vuodesta 1996, kun Espanjan talousarviota vakautettiin, valmistauduttiin euron käyttöönottoon, niin mm, professori Varea oli todella tässä tehtävässä, valmisteli tätä Eh, muun muassa euron käyttöönottoa. Hänellä oli hyvin pitkä ura jo tuolloin takanaan. Hän on myös hyvin tunnettu akateemikko, hyvin aktiivinen. Ja sitten eh, tapahtui uudelleenjärjestelyä ja minut nimitettiin hänen seuraajakseen tai otin vastuulleni sellaisia tehtäviä, jotka olivat aiemmin olleet hänen vastuullaan. Sitten kysyitte minulta, Mm, siitä kun olin äh, valtiosihteerinä, äh, joka vastasi televiestinnästä ja tietoliikenteestä. Tämä oli 2000-2002. Äh, eh, vuonna 2000 Espanjan hallitus teki uudelle järjestelyä ja ensimmäistä kertaa perustettiin valtiosihteeri, joka oli vastuussa paitsi sääntelystä liittyen televiestintään, internettiin, ja myös audiovisuaalisen alan. Hän oli myös vastuussa koordinoinnista kaikkien ministeriöiden horisontaalisesta koordinaatiosta, mitä tietoyhteiskuntaan tulee. Tässähän ovat hyvin tärkeät aiheet, kuten ihan koko julkinen hallinto, eli sen puitteissa e-government, samoin terveysala, koulutusala, pk-yritykset, niiden pääsy mukaan tietoyhteiskuntaan. Eli meillä oli tuolloin koordinaatio-ohjelma, jonka kautta pyrittiin yhdistämään kaikki eri resurssit eri hallinnon aloilta niin, että todella pääsisimme yhteisiin tavoitteisiimme. Kyse ei ollut yksin omaan toimeenpanosta, mutta kun meillä oli esimerkiksi tämä e-health, terveysohjelma, äh, siihen liittyivät myös äh, tilit ja koulutus ja niin edelleen. Mutta on ihan totta, että poliittisessa keskustelussa kun katsotaan esimerkiksi talousarvion täytäntöönpanoa ja sitä, mille tasolle sitten päästään 80 prosenttiin, esimerkiksi 82 prosenttiin ja itsekin jo kymmenen vuotta sitten tämän tunnustin, että 100 prosenttiin ei päästy, mutta tuolloin käynnistimme tällaisen kattavan strategian Kyllähän tällaista brändäystä tietenkin aina tapahtuu, kun tulee uusia hallituksia, mutta me halusimme toimia hyvin tehokkaasti ja tämä strategia on edelleen voimassa ja televiestinnästä ja tietoliikenteestä vastaava valtiosihteeri on edelleen on olemassa. Ja kun katsotaan tietoyhteiskuntaa ja uusien teknologioiden käyttöä, niin luonnollisesti tätä toimintaa tarvitaan, siis tietoyhteiskunnasta on hyvin laajalti huolehdittava. Te kysyitte minulta myös osallistumisestani koordinaation mm, puolueeni vaaliohjelmia valmisteltaessa vuodesta 2004, jolloin ensimmäistä kertaa minut valittiin Espanjan parlamenttiin – sain muiden vastuutehtävieni lisäksi, niin kuin sanottu, olin tosiaan muun muassa oman puolueeni ähm, budjettivastaava, niin itse asiassa kolmessa tapauksessa minua pyydettiin koordinoimaan puolueeni vaaliohjelmat vaalien alla. Ensimmäistä kertaa vuonna 2004 valmistelin puolueeni vaaliohjelmaa ja toinen kerta 2011, jolloin myös koordinoin niin puiteohjelman, joka meillä oli ehdokkaidemme tukena paikallisia aluevaaleissa, siis autonomisten alueiden vaaleissa, ja samoin sitten koordinoin ohjelmaamme parlamenttivaaleja silmällä pitäen. Ajatus, joka tässä nyt nousee mieleeni niin tähän liittyen, vaaliohjelma tai, tai, tai siihen liittyy monta ulottuvuutta, se on poliittisen viestinnän väline, mutta siihen liittyy myös kokonaisvaltainen visio, ajatus ähm, julkisesta toiminnasta, joten tämä on mielestäni aika, aika laaja-alaista. Tässä varmaan vastasin. Paljon kiitoksia. Ratomme Mugurutsa. Meillä on useita kysymyksiä vielä. Ehdottaisin menettelytavan kannalta, että rajoitamme puheaikaa, mutta nyt meillä vielä yksi lyhyt lisäkysymys edustajalla Senderiltä. Lyhyt. No, no Suottahan anteeksi, ei tämä ole mikään lisäkysymys, vaan tässä oli yksi kysymys, johon herra Tome ei vastannut ollenkaan. Tämä viimeinen kysymyksemme liittyen siihen, että vetäytyisikö hän ehdokkuudesta, jos Euroopan parlamentti ei antaisi hänelle luottamusta. Hän ei vastannut tähän. Si, en, en... Niin, tähän viimeiseen kysymykseen liittyen tosiaan, joka tässä teidän kyselylomakkeessanne oli, niin minä totesin, että toivon voivani luottaa Euroopan parlamenttiin ammatillisen urani perusteella ja perustamissopimuksen mukaisen riippumattomuutta koskien koskevan sitoutumiseni perusteella. Olen myös vakuuttunut, että tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin välisiä suhteita on kehitettävä luottamuksen vuoropuhelun ja jatkuvan yhteistyön hengessä. Näin ollen, jos Euroopan parlamentti antaisi kielteisen lausunnon ammattipätevyydestäni, pyytäisin Espanjan hallitusta arvioimaan uudelleen nimittämistäni. Minä uskon, että hyvin selvästi tässä totean, että on välttämätöntä tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle saada tuki Euroopan parlamentilta sen talousarviovalvontavaliokunnalta. Ja minun mielestäni teidän työnne on nyt arvioida, täyttävätkö ehdokkaat vaatimukset virkaansa varten. Tilintarkastustuomioistuin on paitsi tekninen elin, myös toimielin, joka on yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa ja siksi pyytäisin, että Espanjan hallitus arvioisi uudelleen nimittämistäni, jos en täyttäisi niitä ehtoja, joita tämä Euroopan parlamentti on asettanut tilintarkastustuomioistuimen jäsenyydelle. Joten minä pyytäisin Espanjan hallitusta arvioimaan uudelleen nimittämistäni, että etsisivät sitten jonkun, joka voi täyttää nämä vaatimukset. En sano suoraan, että vetäytyisin ehdokkuudesta tai että eroaisin, koska minä en ole tässä tätä työpaikkaa itse hakenut, vaan äh, tämä nimitysprosessi on tapahtunut ehdokkuuteni osalta Espanjan hallituksen kautta. Mutta kyllä minä pidän välttämättömänä tukea Euroopan parlamentilta voi, toimelleni, voidakseni toimia. Lisäksi tulen maasta, jossa ulkoisen tarkastuksen periaate on käytössä. Eli ei minulla tässä mitään varauksia tämän suhteen ole. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt... Niin, paljon kiitoksia. Minulla on seuraavat kollegat, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron. Podi Rivellini, Otis Geier, Skulakakis ja Mulder. Ja nyt ehdotan, että me teemme yhden kysymys- ja vastauskierroksen puolitoista minuuttia kysymystä, kolme minuuttia vastausta. Voimmeko pitää tästä puheesta kiinni? Kollega Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin esitän kysymykseni, huomio kollegan ajalla Senderin puheenvuorosta. Suurin osa puheenvuorosta oli oikeastaan jonkinlaista poliittista prosessia ja hän kyseenalaisti hänen eh, eh, eh, ehdokkaan itsenäisyyden. Kukahan tässä nyt ei ole itsenäinen? Tässähän tehdään nyt politiikkaa. Tässä aiheessa esittää esittelijän ominaisuudessa syntyy tällainen eturistiriita. En tiedä, ovatko, onko Espanjassa nyt ymmärretty tätä vaalikuviota. E, Mitenhän Ranskan vaaleissa mahtaa käydä? Pitää kyllä pelata reilua peliä. Minusta tässä on tilanne, joka nyt on syntynyt ja olen pahoillani siitä, että valiokuntamme on näin politisoitunut herran jestas asiassa, joka pitäisi olla kovin tekninen luonteeltaan. Herra Tome Mugurusa, minulla on teille kysymys. Te olette valmistautunut kuulemiseenne. Tässä valiokunnassa on aika lailla vaikea ajatella sitä, että valtion päämiehet allekirjoittaisivat tarkastuslausuman sitten vastuuvapausmenettelyssä. Jos teidät valitaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, minkälaisena te näkisitte ne suhteet, jotka teillä voisi olla toisaalta kansallisten tilintarkastajien suuntaan? Mehän voimme erityisesti kun tämä vastuu nyt on jaettu, me hallinnoimme jäsenvaltioiden kanssa yhteisiä varoja ja meillä on sitten kansallisten tilintarkastusviranomaisten kanssa yhteistyötä. Minkälaisina te näette nämä suhteet EUn ja kansallis- jäsenvaltioiden välillä? Omassa ansioluettelossanne eh, kuvailitte uranne ja varmasti olette ollut Espanjan vastaavan viranomaisen kanssa yhteydessä paljonkin. Ja. Vielen Dank, äh, Monsieur Odi, bitte. Kiitoksia, herra Odi, ja sitten teillä on kolme minuuttia puheaikaa. Muchas Kiitos paljon. On aivan ilmeistä, että kun Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa unionin talousarvion toteutumista ja unionin poliitikkojen toteutumista, niin hyvin merkittävä osa sen toimista liittyy liittyy juuri sellaisten menojen ja menettelytapojen tarkastamiseen, jotka toteutuvat äh, kansallisten äh, parlamentti- ja kansallisten viranomaisten toimien kautta. Joten näin ollen tietenkin kansalliset äh, tilintarkastajat eivät ole unionin budjetista vastuussa, mutta kansallisesta toki. Eli tässä on hieman tällaista asetelmaa, että jos haluamme toimia tehokkaasti, meidän tulisi koordinoida ponnistelumme ja toimemme niin, että tällaista päällekkäisyyttä ei syntyisi tai että olisi yhteiset menettelytavat, joiden kautta toimielimet voisivat luottaa toistensa tapoihin toimia. Ja tietenkin onpa tarkastus ja valvonta sitten sisäistä tai ulkoista ja minkä tahansa tahon toimittamaa se sitten onkin, niin usein nämä menettelyt ovat aika monimutkaisia ja eri valvontatahot ovat niissä mukana, mutta niiden pitäisi toimia tehokkaasti ja koordinoidusti niin, että saadaan luottamus yhteisiin sääntöihin ja yhteisiin menettelytapoihin ja voitaisiin näin tehdä myös yhteisiä tarkastuksia. Ja tämä on mielestäni sellainen linja, jota Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja kansalliset tilintarkastustuomioistuimet nyt ovat äh, kehittelemässä niin työryhmässä kuin myös ihan säännöstössä, eh, jota valmistellaan eh, muuallakin. Ja. Eh, Paljon kiitoksia ja seuraavaksi kollega Rivellini. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin mm, esittää kommentin. Euroopan parlamentin täytyy lopettaa tällainen tekopyhyys. Meidän täytyy katsoa ennemminkin sisältöä eikä niinkään muotoa me, e, joiden täytyy päättää, meidän täytyy olla riippumattomia. Meidän täytyy kysyä itseltämme, että onko se henkilö, jota me tänään arvioimme, teknisesti kyvykäs? Onko se henkilö, jota me tänään arvioimme, e, onko hän rehellinen henkilö? E, voidaanko hän vaikuttaa? Me emme voi tehdä analyysiä siitä, kannattaako jotain tiettyä etua vai ei. Minua se ei kiinnosta, eikä minua kiinnosta, mitä jalkapallojoukkuetta hän tukee. Minua kiinnostaa se, että osaako hän tehdä tämän työn. Kukaan ei ole riippumaton. Ja jos minun täytyy jalkapallo... Öö, ottelussa arvioida erotuomaroja, minun täytyy katsoa, onko hän teknisesti valmis, onko hän rehellinen. En ryhdy analysoimaan Eh, mitä jalkapallojoukkuetta hän kannattaa. Meidän täytyy olla eh, kyvykkäitä voittaa tämä tekopyhyys, eikä eh, olla puolueellisia, vaan arvioida, onko henkilö teknisesti ammattitaitoinen, joten kollega Odi on aivan oikeassa. Meidän ei tule olla puolueellisia. Ja, das war jetzt eher eine tämä nyt oli ennemminkin lausunto vai haluaisitteko kertoa meille vielä, mitä jalkapallojoukkuetta kannatatte? Tämä nyt oli ihan ironinen kysymys. Kollega Rivellini. No kertokaa meille, kannatatteko Real Madridia vai Barcelonaa? Sie müssen zu dieser Frage nicht Stellung nehmen. Teidän ei tarvitse ottaa kantaa tähän kysymykseen, mutta saatte puhua, jos haluatte. <laughs> Muchas, muchas gracias y, y... Kiitos paljon. Mi opinión le diré que los colores de mis hijos son blancos. Täytyy sanoa, että eh, jos tässä nyt täytyy väriä tunnustaa, niin ehkä jätän sen toiseen kertaan. Mutta se, mitä te tässä nyt totesitte, niin Kun ajatellaan, että kyse on riippumattomasta toimielimestä, niitähän on myös omissa maissamme ja sitten tietenkin tämä määritellään omissa perustuslaissamme ja sitten unionin sopimuksessa, mutta se, että kun toimii tällaisessa riippumattomassa toimielimessä, niin on aivan ilmeistä, että toimii riippumattomasti ja oma koulutus ja oma ammattipätevyys, ammattiura valmistavat tähän työhön. Ja omalla urallani puolueettomuutta on vaadittu toimissani aiemminkin, kun olin virkamies. Ja olen ylpeä siitä, että oman kotimaani hallinto on hyvin neutraali valmistauduin virkakilpailuun, jotta minusta olisi tullut valtion tarkastaja herra Solchagas oli tuolloin ministerinä kotimaassani ja omassa ministeriössäni sain myös sitten stipendiaatin voidakseni saada lisäkoulutusta Yhdysvalloissa ja ministerini herra Solchaga oli siis sosialisti tuolloin ja kun te kysytte, jos te kysytte minulta, mistä olen ollut ylpeä urallani, niin äh, esimerkiksi yritysverotusta valmisteltaessa minulla oli aika merkittävä rooli äh, tai no olin kyllä siinä tiimissä äh, juniori liigaan, mutta tämä työ, jota teimme, oli erittäin tärkeää yritysverotuksen osalta ja herra Solves oli tuolloin johdossa, joten me olemme aina toimineet puolueettomasti, neutraalisti, ja jos minut valitaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, niin voin käyttää kaikkia, kaikkia pätevyyttäni ja kykyäni ja ammattimaisuuttani, johon olen valmistautunut kaikkien näiden vuosien ajan. Iva Ortiz, Kiitoksia. Sitten Eva Ortiz. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja ja oikein hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa herra Tome. Kyllä, mm, mielestäni ansion luettelonne tekee hyvin selväksi, että teillä on erittäin hyvä koulutus ja erittäin äh, hyvä ammattiura ja olet erittäin pätevä tähän tehtävään. Ja nyt meitä tietenkin kiinnostaa ehdottomasti tämä teidän riippumattomuutenne. Ehkä minäkin äh, jatkan tältä linjalta vielä. Jos olisi sellainen tapaus, jossa tutkitaan sitä jäsenvaltiota ja sen toimia, joka on teidät nimittänyt, ja siellä saataisi löytyä jotain epäselvyyttä, niin miten voitte toimia riippumattomasti? No, kiitoksia. Siis tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä olen täysin sitoutunut ja velvo, velvoitteeni on sopimustenkin mukaan, jotka määrittelevät toimielinten toimintaa, ehdottomasti toimia täysin neutraalisti, täysin puolueettomasti, eikä tähän tehdä mitään poikkeuksia, jotka liittyvät siihen, mistä maasta tai mistä toimielimestä on kulloisessakin tarkastuksessa kyse. Jos epäsäännönmukaisuuksia olisi jossain tapauksessa, joka koskee Espanjan omaa kotimaatani, niin luonnollisesti käsittelisin niitä aivan yhtä riippumattomasti kuin mihinkä tahansa muuhunkin jäsenvaltioon liittyviä epäsäännönmukaisuuksia. Ja luonnollisesti tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja kollegoille täytyisi täysin avoimesti kertoa kaikis, kaikesta, mutta minä tulen tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä sitoutumaan aivan täysin sopimuksen määräämällä tavalla sen riippumattomaan toimintaan. Minun mielestäni tämä sitoutuminen, jota jäsenten taholta näkyy, on todella vaikuttavaa. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kollega Geier. Ja, liebe Kolleginnen. Niin, hyvät kollegat. Ensinnäkin omalta osaltani kommentti tästä keskustelusta. Äh, arvoisat kollegat Odi ja Rivellini, kyllä meidän täytyy argumentoinnissamme olla johdonmukaisia mielestäni ja haluan vain muistuttaa, että kun keskustelimme Espanjan hallituksen ensimmäistä ehdotuksesta, neuvottelimme muutaman viikko sitten, niin koskaan ei puhuttu tämän henkilön ammatillista pätevyydestä, ainakaan EPP-ryhmä ei siitä puhunut, vaan siitä, että onko tämä legitiimi ehdotus ja eikö me pitäisi luopua tästä ehdotuksesta, koska on uusi hallitus haluan vain sanoa, että ensimmäinen ehdotus oli aivan yhtä legitiimi kuin tämäkin ehdotus. Ratome on ihan legitiimi, tätä ei kukaan kyseenalaista, mutta oli kyllä uskomatonta, että täällä jotkut ehdottivat, että tästä kollegasta ei pystytä keskustelemaan, koska on uusi hallitus. Me täällä pitkän aikaa keskustelimme siitä, että oliko herra Farkas ehkä kommunistinen vakoilija. Ja siinäkään meillä ei ollut tämän henkilön ammattipätevyys keskustelujemme keskiössä. Kysymykseni liittyy enemmänkin kollega Otisin kysymykseen. Talousarvojen valvontavaliokunnassa meillä on se ongelma, että meillä on tosi korkeita virheasteita. En tiedä, häiritsenkö täällä nyt puheenvuorollani joitakin henkilöitä – Puheenjohtaja, niin ehkä voitte tällaiset yksityiskeskustelut pitää ulkopuolella. Me tässä pidämme keskustelukierrosta. Arviointi tehdään myöhemmin. Poliittinen arviointi tehdään sitten suljetuin ovin. Nyt keskitymme näihin kysymyksiin ja vastauksiin. Niin. Talousarvion valiokunnassa on kyse siitä, että nämä suuret virheasteet, joita tehdään budjetin täytäntöönpanossa, pitäisi laskea ja silloin yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on ähm, usein sellaista, että on vielä paljon toivomisen varaa ja valitettavasti Espanjan kuningaskunta on yksi niistä valtioista, joilla on hyvin suuri virheaste aluekehitysrahastojen täytäntöönpanossa. Nähdäkseni ongelma liittyy erityisesti siihen, että Espanjassa Madridin keskushallinnon ja aluehallintojen välinen yhteys on hyvin monimutkainen, tämä on ymmärrettävää, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Espanjan hallituksen pitäisi alentaa näitä virheasteita. Nyt saattaa olla niin, että herra Tome joutuu tilintarkastustuomioistuimen puolella tätä asiaa tarkastelemaan ja varmasti tilintarkastustuomioistuimessa täytyy olla riippumattomia, siellä on sääntöjä sen suhteen, mutta teidän täytyy kollegiona hyväksyä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia, eli olette sitten sellaisessa tilanteessa, että siellä on kertomuksia, jotka eivät ole kovinkaan myönteisiä teidän maanne suhteen ja teidän täytyy ne hyväksyä. Miten varmistatte, että te puutu näihin mietintöihin selittävästi ja kerro, mistä nämä virheasteet oikein johtuvat? Miten siis yrittäisitte tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä alentaa Espanjan virheasteita? Kiitoksia kollega Gayer. Äh, koska meillä on vain vähän aikaa, niin pyytäisin, että pidätte kiinni puheajoista ja nyt annan teille puheenvuoron, niin voitte vastata tähän tärkeään kysymykseen. Kiitos. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä minun velvollisuuteni on toimia Espanjan suhteen ihan samoin kuin muidenkin maiden suhteen. Ja jos näitä virheitä syntyy Espanjassa niin kuin aiemmin on ollut, siksikin, että näiden rahastojen liikuttelemat summat ovat todella korkeita ja hallinto on varsin monimutkaista, niin minun on toimittava aivan yhtä avoimesti kuin muidenkin maiden suhteen. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänähän on paitsi nostaa esiin mahdollisia virheitä ja ongelmia yhteisön budjetin täytäntöönpanossa. Tilintarkastustuomioistuimen antaa sitten tietenkin näitä kertomuksia ja pyrkii löytämään mahdollisuuksia korjata virheiden syntymistä, siis sen lisäksi, että se myöntää vastuuvapauden toimielimille. Mutta minun mielestäni näiden tämän valvonnan ja tarkastusten tehokkuus ja kattavuus paitsi komissiossa myös jäsenvaltioissa on hyvin tärkeää ja menettelytapoja tulisi yksinkertaistaa, jotta virheasteita saataisiin vähennettyä. Ja nyt kun puhutaan uudesta rahoituskaudesta, rahoituskehyksestä. Tämä on erittäin relevantti keskustelu. Minähän al- al- alussa totesin, että tällä hetkellä elämme poikkeuksellisia kriisiaikoja. Ja tämä johtaa siihen, että myös unionin resursseja on käytettävä entistäkin tarkemmin. Ja minä korostan edelleen sitä, että kaikki tilintarkastustuomioistuimen jäsenet tulemme jostakin maasta – ja meidän äh, profiilimme ovat äh, erilaisia, mutta kaikki sitoudumme aivan täysin toimielimen toimintaan ja sen sääntöihin. Minulla ei ole mitään varauksia tämän suhteen, enkä minä kohtelisi omaa kotimaatani yhtään, sen, yhtään eri tavoin kuin muitakin maita. Äh, budjetin toimeenpano korrektilla tavalla on hyvin tärkeä. Ja tämä on tietenkin minulle tärkeää myös Espanjan kansalaisena näinä vaikeina aikoina. Ja Espanjan hallitus juuri tällä hetkellä on luomassa uusia budjettipuitteita, uutta koordinaatiota toimiinsa juuri autonomisten valtioiden ja myös paikallistason kanssa vahvistaakseen valvontaa, vakautta – ja myös säästöjä ja vähentääkseen virheastetta paitsi unionin poliitikkojen suhteen myös muuten. Kiitos. Kiitoksia vastauksesta ja sitä, että kiritipinen puheenjohtajasta ja sitten seuraavaksi terroristi Kilakakis. Uh, thank you. Uh, President, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorostanne. Olen nähnyt ansioluettelonne. Se on todella hyvä ansioluettelo. Kysymys, joka minulla on mielessäni, on todellinen oikea kysymys. Kuinka itsenäinen te olette suhteessa puolueisenne? Teillähän on pitkä äh, historiikki puolueenne parissa. Teillä on pitkä ura siellä ammattiuranne ohella. Minulla olisi vielä kolme täsmäkysymystä. Pyydän teiltä mahdollisimman hyvää vastausta näihin, koska todellakin aion nyt arvioida omaa kantaani näiden vastausten perusteella. Ensimmäinen kysymys. Oman tilintarkastusuranne aikana oletteko koskaan päässyt nostamaan esille, paljastamaan tapausta, jossa puolueen johto henkilöt olisivat olleet mukana. Oletteko ollut jossakin periaatteellisessa asiassa eri mieltä puolueen linjan kanssa? Ja kolmanneksi, voitteko kuvailla sellaista tapausta omassa poliittisessa elämässänne, jossa olette kokenut, että puolueuskollisuus olisi ollut julkisen velvollisuutenne kanssa ristiriidassa. Kiitoksia kollega Skilakaakis kysymyksestä ja siitä, että piditte kiinni puheenajasta Ja nyt teillä on puheenvuoro. Eh, Katsotaanpa. Se, mitä te tässä nyt esitätte, on pohdinta kannattaa. Ajatelkaapa, mehän olemme demokraattisten yhteiskuntien edustajia ja poliittinen toiminta tapahtuu puolueiden kautta, niin minunkin maassani. Ja te täällä Euroopan parlamentissa olette poliittisten puolueiden jäseniä. Ja myös tilintarkastustuomioistuimen nykyisissä jäsenissä. Heidän joukossaan on henkilöitä, jotka ovat olleet puolueiden äh, edustajia, jäseniä tai hallitusten. Kyllä, minä olen ollut PPn Espanjan kansanpuolueen äh, mm, kärkiriveissä jo 12 vuoden ajan ja elämäni aikana puolueen jäsenenä kyllähän kaiken näköisiä konflikteja on syntynyt, kun itse kuuluu erilaisiin tahoihin ja kun te kysytte, että olisinko minä joutunut tilanteeseen, jossa puolueeni johdon suhteen olisi paljastunut jotain väärinkäytöksiä, niin tällaista en muista jos puhutaan skandaaleista tai korruptiosta tai jostain vastaavasta tällaisesta, joka olisi saattanut aiemmin vaikuttaa puolueen johonkin jäseniin, niin ei, ei. Koko urani aikana en ole ollut tämän tyyppisiin kysymyksiin yhteydessä. Kysyitte myös, että onko minun kohdistunut jotain äh, kanteita tai olenko ollut oikeudellisen äh, tutkinnan kohteena, niin vastaus on ei. Ei. Öö, minä en ole nyt yli kymmenen vuoteen ollut missään julkisten varojen hallinnointitehtävässä – Äh, olen ollut parlamentin jäsen ja tietenkin äh, tässä olen nyt, äh, en tiedä ymmärsinkö ihan oikein tämän kysymyksenne, oletteko tyytyväinen vastaukseen, mutta jos ette, niin pyytäkää ihmeessä vielä tarkennusta. Ja, vielen Dank, Herr Tomé. Eine ganz... Kiitoksia, herra Tomé. Ihan lyhyt lisäkysymys kollega Skilakakis. Tämä ei oikeastaan ole lisäys. Vastasitte ensimmäiseen kahteen kysymykseen. Jos voisitte vastata vielä kolmanteen kysymykseen, jonka nyt toistan. Voitteko kuvailla sellaista tapausta, tärkeää tapausta, jolloin koitte poliittisessa elämässänne, että puolueen linjaus on ollut ristiriidassa teidän velvollisuuksenne kanssa? Olkaa hyvä. En kyllä, ei muistini mukaan. Siis kun ajatellaan puolueeni ää, tilannetta itse jäsenenä tai valtiosihteerinäkään, niin mitään ristiriitaa ei koskaan ole syntynyt. En tiedä, viittaatteko te johonkin konkreettiseen tapaukseen, mutta ei mitään tällaista henkilökohtaista eturistiriitaa ole koskaan syntynyt niin kuin hyvin tiedätte, puolueiden sisällä tietenkin on, käydään keskusteluja ja erilaisia prosesseja ja otetaan kantaa, mutta ei tällaista henkilökohtaista eturistiriitaa ole syntynyt. Jetzt habe ich noch drei Paljon kiitoksia. minulla on vielä kolme puheenvuoropyyntöä ja sitten meidän pitäisi päättää tämä. Edustaja Mulder. Kollegi Mulder. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Minä haluaisin palata vastaukseen, jonka annoitte kirjallisena ja toistitte sen suullisesti. Oletetaan, että tämä parlamentti, tämä valiokunta ei hyväksyisi teidän ehdokkuuttanne. Siinä tapauksessa aiotte pyytää Espanjan hallitusta uudelleen harkitsemaan nimittämistänne. Tämä on aivan korrekti vastaus, mutta mikä seuraus sitten on, jos oletetaan, että Espanjan hallitus sanoi tai mikä tahansa meidän valiokuntamme mielipide on, niin siitä huolimatta me tulemme eh, teidät nimittämään, koska sopimusten mukaan Espanjan hallitus voi näin tehdä. Voisitteko siinä tilanteessa toimia eh, tuossa tehtävässä, kun tiedätte, että tämä valiokunta ja loppujen lopuksi täysistunto tulee teitä vastustamaan? voisitteko toimia tuossa tehtävässä äh, tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä, vaikka parlamentti teidät olisi hylännyt? Kiitoksia, herra Mulder. Ja seuraavaksi äh, herra Tome Murkus. Enkö minä tehnyt tämän jo selväksi vastatessani tähän äh, kirjallisesti? Tilintarkastustuomioistuimen toiminta on ehdottoman riippumatonta – näin sopimuksetkin määrittävät ja määräävät ja on aivan äh, ehdottoman tärkeää, äh, että äh, myös tilintarkastustuomioistuin ottaa huomioon tämän Euroopan parlamentin kannan. Ja kysehän on myös vastuuvapauden myöntämisestä eri toimielimille ja tämä tapahtuu tilintarkastustuomioistuimen vuosittaisen kertomuksen pohjalta. Ja tässä tapauksessa minun mielestäni on keskeisen tärkeää, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenet saavat Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan luottamuksen. Ja kun sopimuksessa määritellään, että päätös tehdään Euroopan parlamentin hyväksynnällä, niin ei se ole mikään suositus, vaan se on näin. Ja Euroopan parlamentti tekee hyvin läheistä yhteistyötä muun muassa tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Ja näin ollen minun mielestäni vastaukseni on selvä. Minä pyytäisin hallitustani arvioimaan uudelleen nimittämistäni ja valitsemaan sitten sellaisen ehdokkaan, jonka koulutus- ja ammattiuraa ansaitsevat Euroopan parlamentin luottamuksen. Ja, vielen Dank. Äh, als nächstes die... kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega. Ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Herra Tome, minulla on kysymys liittyen tilintarkastustuomioistuimen työskentelytapaan. Vihreä ryhmä on huolissaan siitä, miten eh, helppoa on eh, tämä harmaan eh, talouden jopa rikollisesti hankittu raha. Miten helppoa se on välittää veroparatiiseihin? Miten sinun mielestäsi tilintarkastustuomioistuin voisi toimia niin, että rahat eivät valuisi tällaisen rikollisen toiminnan kautta veroparatiiseihin? Kiitos. Kiitoksia. Teillä on puheenvuoro. Eh. Niin, Tilintarkastustuomioistuin ulkoisena tilintarkastustahona, jos se löytää petoksia, petostapauksia, sen täytyy ilmoittaa ne Olafille ja vastaaville tahoille – vastuutahoille. Minä olen sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuin voi ihan toimissaan antaa merkittäviä suosituksia ja lausuntoja, jotka parantaisivat tilannetta niin, että petoksia ei voisi tapahtua. Esimerkiksi ALBn puitteissahan on tapauksia, joissa ALVtä käytetään rajat ylittävissä petoksissa tilintarkastustuomioistuin on tällaisia tapauksia joskus löytänyt ja tällaisia menettelytapoja. Ja mitä sitten tulee veroparatiisien käyttöön, niin minun mielestäni tämä on todellinen vitsaus ja minulla on itse asiassa omalta uraltani omia aloitteita Espanjan parlamentissa juuri tältä, tältä osin olen ollut aloitteellinen, joten olen vasemmiston kanssa tästä asiasta kyllä täysin samaa mieltä. Mutta minun mielestäni täytyy vahvistaa hallintoa kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikissa Euroopan toimielimissä. Tarvitaan poliittisia poliittinen sitoumus, yhteinen sopimus eri taholta, esimerkiksi G20 tai OECDn kautta niin, että saataisiin puututtua tähän kolme vuotta sitten G20-sopimuksessa Lontoossa asiaa alettiin edistää, mutta tämä on todellinen vitsaus se, että veroparatiiseja käytetään ja meidän täytyy pitää tämä asia mielissä ja kaikissa toimielimissä todella tehdä tätä, tämän vastaista työtä. Paljon kiitoksia ja lopuksi annan puheenvuoron vielä esittelijälle edustaja Ajala Senderille. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Enpä odottanut, että tässä keskustelussa hyökättäisiin minun objektiivisuuttani vastaan. Minä olen esittelijänä aina objektiivinen, kun näitä aiheita käsitellään ja minä en todellakaan toivonut, että näin olisi käynyt. Siis ainut suositus, joka sopimuksessa on liittyen eh, tilintarkastustuomioistuimen ehdokkaan, rikkaisiin, niin ainut ehto on heidän riippumattomuutensa ja edeltävä ehdokas, Espanjan edeltävä ehdokas oli profiililtaan hyvin samankaltainen kuin te, myös ammattimainen, ja tekin tämän kyllä tunnustitte, eikä tässä kukaan kyseenalaistanut hänen akateemista tai hallinnollista kyvykkyyttään. Kyse oli tämä merkittävä ero, joka tässä oli, oli mm, hallitus kysymys. Ja minun toverini nostivat tuolloin asian esiin, enkä minä. No niin, tällöin puhuttiin myös riippumattomuudesta ja minun mielestäni minä tein aivan samoin kuin kaikkien muidenkin ehdokkaiden kohdalla ja siksi mielestäni teitä ei kohdeltu yhtään sen kummemmin kuin kaikkia muitakin ehdokkaita herra Tome tunnusti tietyt seikat, jotka minä nostin esiin liittyen esimerkiksi Red S-verkoston ongelmiin ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa tässä lopussa Herra Tome Mugurussa, minulla olisi vielä yksi kysymys, jota en esittänyt alussa. Se liittyy kieliin. Haluaisin kuulla teiltä, että siinä tapauksessa, että eh, voisitteko, osaatteko muita kieliä kuin espanjaa, koska täällä kaikki eivät osaa espanjaa ja yleensähän sitten täällä valiokunnassa, kun tilintarkastustuomioistuimen eh, jäsenet ovat vieraana, niin heille usein mm, puhutaan esimerkiksi englantia. Aina tulkkeja ei ole käytettävissä. Ja tosiaan mitä sitten tulee näihin virheisiin, virheasteisiin, jotka meitä huolestuttavat kaikkia, mitä tulee juuri rakennerahastojen täytäntöönpanon jäsenvaltioissa yleisesti, mutta tosiaan omassa maassamme tämä on aika huolestuttava tämä tilanne. Ja voisitteko vielä vastata nyt tässä vaikkapa viime kauden virheasteeseen, onko se vastaava kuin muissa maissa. Ja tehän tosiaan valmistelitte uutta rahoituskautta, joka tuolloin oli 2000-2006. Ja kysyisin, että miten te tällaisen mahdollisen eturistiriidan sitten, joka saattaisi syntyä, jos tilintarkastustuomioistuin löytäisi tarkastuksessaan juuri DAS lausuma antaessaan merkittäviä virheitä joissain autonomisissa osavaltioissa Espanjassa, kuten esimerkiksi Andalusiassa tai muualla, paitsi aiemman hallit hallituksen myös teidän hallituksenne kaudelta, kun olitte itse näitä asioita valmistelemassa henkilökohtaisesti. Kyllä, niin kuin totesitte, tilintarkastustuomioistuimessa on jäseniä poliittisen kentän eri puolilta, on myös akateemikkoja, on poliitikkoja, on teknikkoja ja tilintarkastustuomioistuin on todella hyvin tekninen toimieli, niin kuin te totesitte, mutta se on muutakin se on muutakin. Mihin, mikä teitä mielestänne kuvailee paremmin? Oletteko te pikemminkin äh, profiililtanne tällainen tekninen, poliittinen vai akateeminen ehdokas? Ja todella haluaisin vielä kysyä, että miksi teitä kiinnostaisi tämä työ? Ja voisitteko vastata muulla kielellä kuin espanjaksi tällä kertaa? Dear colleagues, uh, please we, we have a... Arvoisat kollegat, pyytäisin, meillä on hyvin pitkä ja tiukka esityslista. Nyt meillä on kolme kysymystä esittelijältämme ja haluaisin vain korostaa erästä kysymystä, jonka hän mainitsi. Rakenne- ja kohesiorahastot olivat koko valiokuntamme huippuaiheena ja me olemme hyvin kiinnostuneita siitä, että tämä asia saadaan ratkaistua ei pelkästään Espanjassa, vaan myös muilla alueilla. Nyt viimeinen vastaus eh, edustaja herra Tome Mukurusa. I know that as a member of the European Court of Audit... Tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä työkielenä ei tietenkään päivittäin tule olemaan espanjan kieli säännönmukaiset kokoukset tuomioistuimessa yleensä pidetään ranskan kielellä, englanniksi tai saksaksi. Minun ranskani on kovin perustasoista, valitettavasti en voi saksaa puhua, en osaa sitä, mutta uskon, että kykenen päivittäistä työtäni hoitamaan englannin kielellä – tilintarkastustuomioistuimessa. Kuitenkaan englanti ei ole ollut mikään päivittäinen työskentelykieleni missään vaiheessa urallani. Toivottavasti tämäkin asia voidaan korjata. Haluan parantaa englannin taitoani. No sitten teknisiin kysymyksiin. Olette oikeassa. Espanjassa on ollut ongelmia sen suhteen, miten autonomiset alueet ovat hakeneet rahoitusta rakennerahastoista. Voin taata teille sen, että menettelytavoissa en käyttäydy millä tavalla eri tavalla Espanjan tapauksessa kuin minkään muunkaan maan yhteydessä. jos tulee jonkinlaista epäilystä, niin varmasti nostan tällaisen tapauksen sitten esille tilintarkastustuomioistuimessa ja sen, sen puheenjohtajalle sen esittelen. Pyysitte myös määrittelemään itseni, olenko akateemikko, teknikko vai pikemminkin poliitikko. Tämä on kovin vaikea kysymys. Oman ammattiurani aloitin virkamiehenä. Ja mielestäni edelleenkin olen virkamies. Minulla ei ole mitään korkeita ansioita koskaan ollut ammattiurallani. En nyt sano, onko, onko tämä sitten hyvä tai huono asia. Ihmiset hän tekevät välillä työtään virkamiehenä julkisella sektorilla ja minun urani on ollut pikemminkin sillä puolella. Olen ollut myös korkeissa asemissa hallinnossa ja myös parlamentin jäsenenä. Olen myös kehittänyt akateemista uraani sitä kautta, että olen ollut opetustyössä Madridin yliopistossa. Siellä Komplutensen yliopistossa aiheena oli rahoituskysymykset. Olen ylpeä tästä elämänvaiheestani, mutta valitettavasti tämä nyt kesti vain sitten pari-kolme vuotta tämä vaihe. sanoisin, että se sitoumus, jonka tilintarkastustuomioistuimen jäsenen täytyy antaa, on sellainen, että olen kyllä tietoinen, minkälaiset säännöt ja asetukset määrittelevät tuomioistuimen tehtävät ja sen jäsenten aseman. Olen tästä kovin tietoinen. Voin vain tarjota oman kokemukseni tietoni. Ja riippumattomuuteni jatkossakin, jota sitten tilitarkastustuomioistuimen jokapäiväisessä työssä tuon esille. Toimin ammattimaisesti ja kunnioitan niitä arvoja, jotka kohdistuvat äh, tilintarkastustuomioistuimen tekemään työhön. Uh, Hyvät kollegat, meillä on ollut nyt hyvin intensiivinen kuuleminen ja voin nyt sanoa äh, varmasti koko valiokunnan puolesta, että me pidämme tätä julkista kuulemista osana äh, eläväistä demokratiaa, joka on erittäin tärkeä. Ja haluaisin kiittää herra Tome Mugurusa. Muchas gracias Kiitos siitä, että olitte täällä. Okay. Kiitoksia puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we will now evaluate and discuss. No niin hyvät kollegat, me tulemme nyt sitten arvioimaan, keskustelemaan ja äänestämään suljetuin ovin, joten pyydän, että kaikki ne, jotka eivät kuulu valiokuntaan, lähtisivät nyt salista niin, että voimme aloittaa heti seuraavan kohdan esityslistallamme.